Good morning, dear colleagues. Can you please sit down? Huomenta. Pyydän teitä istumaan, että voimme aloittaa. Hyvää huomenta. Aloitetaan Ekon kokous puheenjohtajan sopimuksella Puheenjohtaja käy puheenjohtajilmoitukset läpi ja me siirrymme suoraan kohtaan neljä delegoitujen säädöstä ja täytäntöpano toimien läpikäyntiä. Voimme juhlia tänään, koska tiedätte, että Ego panee paljon painoa sille, että sen valvontavaltuuksia käytetään tehokkaasti ja se on erityisen kiinnostunut erittäin monimutkaisistakin laista. Uskomme, että julkinen keskustelu on olennaista parlamentin tehokkaan valvonnan kannalta. Olen erittäin iloinen, että täällä on aika paljon ihmisiä tästä erittäin teknistä aihetta varten. Tänään keskitymme vertailuarvoasetukseen. Tässä on kaksi toimia. Niin ensimmäinen 18, useimmat säännöt näille tietolähteille, jotka antavat syötettä vertailuarvoille nämä säännöt pätevät. Ja tietysti tässä on kaksi sääntöä täytyy vielä hyväksyä ja sitä varten meillä on näissä delegoittuja ja täytäntöpanoja sääntöjen mukaan lukien säätelyn tekniset standardit ja kuulemisvaiheen ESMA on tehnyt alustavaa työtä molemmin tyyppisille laille, joka messia es, mutta nyt ne voi delegoiduksi säädöksiä. Ja, ja t- tässä pyritään siihen, että esma noudatetaan. Ja tänään käsittelemme tulevien äh, lainsäädäntöaloitteiden tärkeitä piirteitä, minkälaista tietoa yleensä annetaan kvantitaalisia ja kvantitaalisia kri- kriteerejä vertailuarvojen luokitelliseksi siirtymäkauden sääntöjä ja sy- syötedatan tietoja ja sitten hallinnoin ja rekisteröinti. Ja sitten noot, tämä nootti lähetetty lähetetään kokousta. Ja, ja totesin Plantan ja Runmanin Esmasta. He pitävät lyhyen johdantopuheenvuoron ja pyydän, että pitäydytte viimeiden minuutin puheenvuoroihin, minkä jälkeen ää, esittelijä ja varjoesittelijä puhuvat ja sitten on ilman puhelista tapahtuva menettely. Rava Planta Esmasta on ensimmäinen puhuja. Herra Planta. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, kiitoksia, että Euroopan arvoperimarkkinaviranomainen voi esitellä toisen tason toimenpiteitä olemme kehittäneet. Ennen kuin kerron näistä tuloksista, haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijää heidän jatkuvasta mielenkiinnostaan koko prosessin aikana ja rakentavista kommenteista, joita olemme saaneet kuulemisvaiheessa. Olemme arvostaneet avointa tiedottamista ja hyvää yhteistyötä EKONin neuvotteluryhmän kanssa ja henkilökunnan kanssa. Kahden tyyppisiä toisen tason toimia ESMA on kehitellyt ensinnäkin tekniset ohjeet, jotka annettiin marraskuussa 2016 ja kattoivat viisi aluetta. On selvitetty seuraavia määritelmiä Jotkut olette maininneet jo johdannossanne, että mitataan vertailuarvon viitearvoa, kriittiset vertailuarvot, kolmansien maiden vertailuarvojen hyväksyntä ja siirtymäajan säädökset toiseksi joukkoteknisiä standardeja, jotka annettiin 30. maaliskuuta tänä vuonna ja ne katsoivat menettelytapoja, piirteitä ja valvontatehtävässä sopivuus, todennettavuus syöttötiedoissa, avoimuus metodologiassa, miten määritellään käytännössäännöt koskien tietolähteitä, ja mm, sitten lauset, kriteerit merkittäville vertailuarvoille, malli vaatimusten mukaisuusvaatimukselle koskien merkittäviä muita kuin merkittäviä vertailuarvoja, vertailuarvoselityksen sisältö, tieto, jota pitää antaa, kun haetaan lupaa tai rekisteröintioikeutta, muoto, sisältö, kun haetaan tunnustusta, kolman, ja hakijana ovat kolmansien maiden hallinnoijat. Tämän lisäksi joitakin teknisiä standardeja annettiin kesäkuussa 2017 ja ne kattavat yhteistyösopimukset kolmansien maiden kanssa. Sääntely ja täytäntöönpano tekniset luonnokset antavat sääntöjä hallinnoille ja tietolähteille varmistaa että vertailuarvoja laaditaan avoimella luotettavalla tavalla nämä standardiluonnokset, tekniset standardit sisältävät seuraavia säädöksiä, pyritään varmistamaan, että koko vertailuarvon tarjontaprosessi on valvonnassa ja hallinnoivat, hallinnot hoitavat tämän mahdolliset vertailuarvon manipulointi minimoidaan, eturistiriidat hallinnointi, hallinnoijien ja tietolähteiden kohdalla ovat hallinnassa. Sitten on tässä mahdollisuudet jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee luvanantoon rekisteröintiin, vertailuarvoissa varmistetaan vielä ne tulee tekniseen tietoihin, ESPA suosittelee sitä, että emiiristä, miiristä, ja muista direktiivistä saattavat tiedot, raportoivat tiedot, siis MIFID U7, niitä käytetään siihen, että lasketaan viitearvo vertailuarvossa. Tällainen valinta tehtiin sen jälkeen, kun oli konsultoitu eri sidosryhmiä ja haluttiin välttää kaksinkertaiset raportointijärjestelyt ja velvoitteet ykkös- ja kakkostason toimien tavoitteiden mukaisesti me pyrimme tarkkuuteen, vakauteen, koskemattomuuteen vertailuarvoissa ja tarvittaessa käytämme suhteellisuutta hyväksi, erityisesti mitä tulee ei merki, muihin kuin merkittäviin vertailuarvoihin. Sitten standardin lisäksi ESMA on suhtautunut kokonaisvaltaisesti ja pyrkii välttämään liiallista hallinnollista taakkaa hallinnoille ja lopuksi haluaisin muistuttaa muutamista velvollisuuksista, jotka annettiin ESMalle asetuksessa ja mikä tilanne on näiden kohdalla. Ensinnäkin ESMA pitää julkista rekisteriä äh, luvan saaneista rekisteristä hallinnoista. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä, koska valvoja EU:ssa voi käyttää vertailuarvoja vain, jos hallinnoija tai se vertailuarvo kuuluu tällaiseen rekisteriin on tiettyjä resurssivaikeuksia Itäalla, mutta ERMA pyrkii varmistamaan, että tämä rekisteri toimii ensimmäinen tammikuuta 2018 lähtien. ESMA kuuluu myös vertailuarvokollegioihin, mutta tulee kriittisiin vertailuarvoihin, ja no, meistä tämä on hyvin tärkeä valvontaväline. Pyrimme varmistamaan harmonisoidut säännöt ja valvontakäytäntöjen yhtenäisyyden ESMA on julkistanut metodologisia kysymyksiä asiakirjaa, asiakirjan, mitä tulee lakisääteiseen tiedon toimittamiseen kriittisille vertailuarvoille. ESMA on myös, ESMAlla on myös julkista sitovia välitysvelvollisuuksia kollegioissa. Ja tämä on myös tällainen tärkeä väline, jolla pyritään saavuttamaan valvonnan johdonmukaisuutta ja lähentymistä, mutta se ei ole sellainen, välttämättä sellainen väline, jota haluamme, aiomme käyttää. Sitä käytetään vain tarvittaessa. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Planta. Ja seuraavaksi Tilman Lautrof, DG Fismasta, viisi minuuttia. Mutta meillä on nyt paha aika rajoitetta, jos nyt menee vähän pitempäänkin. Uh, thank you very much. Uh, thank you very much also for the... Paljon kiitoksia mahdollisuudesta puhua täällä ekan valiokunnassa ja esitellä meidän alustavat näkemykset erinomaista työstä, jota ESMA on tehnyt. Siinä on kaksi pakettia, kuten Fabrizio esitti, viisi delegoitua säädöstä ja noin tuusina säätelystandardia. Me prioritisoimme delegoituja säädöksiä, olemme tehneet sisäiset arviot loppuun – olemme kuulleet muuta komission palveluita. Me olemme saaneet juristeiltamme kommentit ja meillä on vakaat tekstit, jotka menevät heti seuraavaan vaiheeseen, toivottavasti ensi viikolla, joka on tämä kuukauden julkinen kuulemiskausi, joka päättää kaikki delegoitiin säädöksi. Joten näette pian nämä säädökset tämän kuulemisikonan aikana, joka on paremman säätelyn mukainen menettely. En näitä paljon muutoksia, paljon mer- sisältömuutoksia. Ja johdata osaan teknisesti laadittu hieman uudelleen, mutta älkää hämmentäkö siitä. Mä vakuuttaa teille, että aikomuksemme ei mitenkään ole ollut poiketa Esman ehdotuksen sisällöstä. Jos juristit ja juristilingvistit ovat muuttaneet sanamuotoja, siltä tarkoituksemme on, että ydin ja aikomukset ja Esman peruslinja säilyy. Meillä käy myös keskustella ydinasioista, joka on tämä tiedon tarjoaminen, eli kun indeksistä tulee vertailuarvo, koska se tarjotaan suurelle yleisölle, niin tästä voidaan keskustella ja saatte kuulla luonnoksi yksityiskohdista siis. Ja toinen tärkeä osa tässä on objektiivinen syy, miksi joku vertailuarvo tai joku vertailuarvo perhe tarjotaan EUn ulkopuolella. Ja kun joku kansallinen ää, säätelijä puoltaa näitä vertailuarvoja, toki se onko joku objektiivinen syy, miksi tämä tapahtuu EUn ulkopuolella. Ja tämä on tällainen säätelijän kiertämislause kiertävät estämislauseke. Ja tämä yleensä alkaa toimia, kun meillä on historiallisesti EU-sisällä tuotettu vertailuarvo. Ja tämän asetuksen jälkeen se siirtyy sen ulkopuolelle. Tämä on tämä ydinskenaario, johon halutaan puuttua delegoilla säädöksellä. Tästäkin mielellämme vastaamme kysymyksiin. Ja lopuksi ajatuksen suhteen olemme delegoitujen säädösten suhteen päässeet pitkään. Meillä on täysin läpikäydyt tekstit ja pyydän anteeksi tästä merkittävästä viipymästä, joka on sen välillä, että tiedätte, koska saimme nämä tekstit ja meiltä kesti pitkään. Meidän täytyy parantaa, myönnämme sen. Älkää kritikoitumatta myöhempään, olemme myöntäneet, että tämä kesti liian pitkään Tämä johtuu jälleen tästä juridisesta läpikäymistä, joka on kaksivaiheinen. Meillä on sisältö, sisällön arvio ja sitten kielellinen arvio. Myönnämme, että tämä pitäisi tapahtua nopeammin. Nyt tekstiä vakaa. Meillä on kuukauden julkinen kuuleminen. Eli jos teksti lähtee ensi viikolla liikkeelle, kuuleminen on, on kesäkuussa. Yritämme saada tämän pakettiin ja hyväksyä tämän sitten kesän jälkeen. Elokuussa emme voi sitä hyväksyä. Mutta sitten tämä kiinteä ehdotus. Tämä menee vähän valvontaperiodin sisällä. Me myönnämme tämän, ja koska meillä on kuukauden kuuleminen varhain, niin sitä huolimatta suunta, se suunta, mitä matkustaa, käy selväksi. Toivon, että tämä ei laukaise parlamentin takarajaa näitä no, sisältöä. Ja suunta, mihin tämä on menossa, tulee selväksi ensi viikolla, kun julkinen kuuleminen alkaa. Parlamentilla on täysi valvontakautensa. Parlamentti saattaa haluta harjoittaa, käyttää sitä. Jos asetus astuu voimaan tämän kuussa 18, useimmat näistä standardeista sanovat aika ilmeisiä asioita – en mäkään usko, että tarkastelukauden täytyisi olla täsmältään samassa ajassa kuin äh, voimanastuminen, koska sisältö on pitkälti tunneltua ja koska siinä sisällössä lähinnä taistetaan aika ilmeisiä periaatteita, ja jos säveltämisen ja niin tarkkailukauden välillä on hieman päällekkäistä markkinoilla, ei ole mitään hämminkiä siitä, miten näitä kriteerejä sovelletaan. Kiitos. Uh, thank you very much. So now from... Kiitos. Cora. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan luonnollisesti aloittaa kiittämällä ESMA ja komissiota kaikesta jo tekemästänne työstä ja tämä aikatauluongelmaa. Kyllä minä näen, että te olette kovasti tehneet työtä. Toivon silti kuitenkin, että tässä ei tule päällekkäisyyttä että meidän tarkastelumme ja täytäntöönpano slotin välillä. On aina hyvä tarkastelun puitteissa muistaa, mitä varten tätä lainsäädäntöä ylipäätään tehdään, koska joskus äh, me hukumme ikään kuin yksityiskohtiin, mutta yksi pääperiaatteistahan oli juuri se, että me halusimme eroon kaiken näköisestä manipulaatiosta. Siitähän tässä on ollut kyse ja parlamentille tämä oli pääsy. Me haluamme kunnollista valvontaa lisätä avoimuutta, mutta alusta alkaen olemme tämän lisäksi sanoneet, että se on kuitenkin oltava suhteellista suhteessa asiaan. Ja siksi olemme luoneet nämä kaksi kategoriaa, kriittinen ja ei-kriittinen. No niin, nyt tilanne on sitten hiukan monimutkaisempi ja sen pohjalta toimitaan, mutta edelleen tämä suhteellisuus periaatteena on meille hyvin tärkeä. Sama koskee sitä, että tämän täytyy olla, olla käytännössä toimiva ratkaisu. Me emme halua, että tämä on liian yksityiskohtainen. Me haluamme niin vähän hallinnollista taakkaa kuin mahdollista. Sekin täytyy muistaa, kun katsotaan kaikkia delegoituja sään, säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Ja sitten vielä kolmas asia, kun puhutaan päällekkäisyydestä, niin me emme halua päällekkäisyyttä jo olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Ehm, ja sekin tässä on otettava huomioon ehdottomasti. Haluamme päällekkäisyyttä välttää, mutta tämän, vieläkin tärkeämpää on, että haluamme välttää ristiriitaisia tai hämmentäviä, ehm, keskenään ristiriidassa olevia määritelmiä. No jos nyt katsotaan itse ehdotusta tai ehdotuksia, joita odotamme, Yksi ensimmäisiä mielennousevia asioita on se, että tämän on oltava siis käytännössä toimiva. Me emme halua häiritä markkinoiden toimintaa. Ja näin ollen tämä siirtymäkausi nousee välittömästi mieleen. Se on äärimmäisen tärkeä ja kun päivämäärä on asetettu, ja tämän haluaisin myös kuulla mielelläni komissiolta vielä, niin että te varmistatte sen, että ettemme häiritse markkinoiden toimintaa. Eli jos äh, palvelun tarjoajana on äh, luomassa uusia vertailuarvoja jopa, äh, jopa käytännössä päivittäin, niin sitten tietenkin tämä täytyy tehdä niin, että mitään ongelmia ei synny ja tietenkin kyse voi olla myös tulkinnasta, mutta on tehtävä nyt selväksi se, että meidän tulkintamme on se, että me emme halua häiritä markkinoita. Sitten äh, tämä soveltamisala. Ehkäpä menen tässä muuttamaan seikkaan. En nyt, äh, mitä niiden järjestykseen tulee, niin äh, näillä ei ole nyt mitään sen suurempaa merkitystä. Meidän mielestämme ESMA on äh, aivan kaiken kaikkiaan äh, ottanut oikein hyvän ähm, toimintatavan tässä käyttöön, mutta me haluamme varmistaa sen, että kun puhutaan äh, teknisesti muutettuista määritelmistä liikkeeseen laskijoiden suhteen, niin kun puhutaan maksettavasta summasta, niin sitä ei, ykköstaso, sitä ei voi käyttää vertailuarvona. Tämä on vain yksi huomio. Näinhän ykköstasolla sovittiin. Ja sitten toinen kysymys on poikkeus. EU e ja ei-EU, keskuspankit, julkiset viranomaiset ja niin edelleen, että ne on vapautettu BMRstä. Tämäkin on linjassa 14, 15, 19 euron toisen kappaleidemme kanssa. Ja mielestäni tämä on aivan keskeinen asia, koska keskuspankki pankkien tasoja ja julkisviranomaisten samoin on laajalti käytetty sitten kolmansien maiden hallinnoimat datavertailuarvot, niitä käsiteltäisiin samoin kuin EUn omia. Kun ajatellaan jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, puhutaan OTC-välineiden tilanteesta ja siis sisäistäjien suhteen ja näin ollen on varmistettava se, ettei me aiheuta ongelmia myöskään tässä tilanteessa. Joten on huolehdittava siitä, että tämä on samoin johdonmukainen MIFITin kanssa. Kolmansista maista hyvin tärkeä seikka tämäkin. Me katsomme, että Euroopan unionin vertailuarvojen käyttäjien kannalta on kriittisen tärkeää huolehtia siitä, että kolmansien maiden hallinnoijien äh, vertailuarvot, äh, että niissä on käytettävä IASKO periaatteita. Me aina puhumme niistä, koska ne on globaalisti, siis ne ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä äh, BMRllekin ne ovat taustalla ja mielestäni kansallisten viranomaisten ei tulisi tehdä vertailua kohta kohdalta. Se ei ole tämän meidän lainsäädäntömme tavoitteena. Mitäpä muuta? No pieni asia, mutta se voi kyllä olla tärkeä. Ää, autorisointi, kun puhutaan hyödykevertailuarvon tarjoajista ja sitten taso yhdestä. Tämä ei siis koske heitä tai niitä, se on kai ilmeistä, mutta haluamme kuitenkin varmistaa, että tässä ei valita tai pyritä valitsemaan tällaista yhtä yhtäläistä mallia, koska käytämme säännöt ja input-data-määräykset eivät ole samat kaikille. Ja näin ollen pyytäisin varmistamaan, että teette eron, selkeän eron eri tapausten välillä, kun taustalla hyödykevertailuarvot vertailuarvot ovat käytettävissä. No varmaan varjoesittelijöilläkin on kommenttinsa, eli ehkä minä päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Kiitos Koira. EPPn puolesta puhun minä varjoesittelijänä. Kora sanoi paljon tärkeitä teknisiä asioita. Puhun vähän yleisimmin. Ensiksi yhteistyö parlamentin esittelijän ja varjostelijoiden yhteistyö oli hyvä ja meillä oli myös tapaamisia komission kanssa. Keskustelu jatkuu ja olen kovin kiitollinen tästä keskustelusta. Yksi asia, josta en ole täysin tyytyväinen, on ajoitus. se, että julkistatte herätykset kesätavan jälkeen, tarjotte liian myöhään varmuutta markkinoille ja se on valitettavaa, koska asetus hyväksyttiin, aikataulu oli selvä ja jotenkin meiltä meni pari viikkoa ohi, joka luo epävarmuutta. sanotte, että ihmiset ymmärtävät, kun asiat ovat aika selviä, niin tällä lähestymistavallahan säätelyä ei tarvita, kun ihmiset ymmärtävät, mitä haluamme. Ja se toimivat niin, niin sitten säännöt toteutetaan. Me haluamme varmuutta, selkeät säännöt ja annamme markkinoilla aikaa sopeutua. Tämä on valitettavaa. Sisällöstä me emme pyrkineet luomaan mahdollisimman rankkaa säätelyä, vaan toimivaa säätelyä, joka tarttuu ongelmiin, jotka olivat aikaisemmin hyvin näkyviä. Haluaisimme myös varmistaa, että asiakkaat, käyttäjät voivat valittaa vertailuarvoja tarpeen mukaan. Suhteellisuusperiaate oli kantava teema ja olen tyytyväinen, että komissio ja ESMA ovat ne tästä vaarin. Tämä koskee sitä tätä tarjolle antamista ja, ja sitten myöskin näitä arvojen luokittelua. Korosan, että emme ole täysin tyytyväisiä siihen, että tämä luokittelu on monimutkaisempaa, mutta me hyväksymme kolmikantaneuvottelujen tulokset ja olemme tyytyväinen, että meillä on rajoituksia Eli lainsäädännöllä on keinonsa tarttua tähän ongelmaan. Mutta siirtymäkauden säännöt eivät ole ihan selvät. Ja haluaisin kysyä teiltä, onko jotain selkeytettävää? Tiedämme, että ESMA halusi, että komissio halusi tehtävän selväksi, että sekä EU että EU ulkopuolisten vertailuarvojen tarjolla on selkeät säännöt, mutta korilla on ollut tärkeä rooli neuvotteluissa olla kiitollinen hänen työstään. Herra Fernandes SNDn puolesta puhuu seuraavaksi. Hän on tärkeä ja sen tiimi myös. Kiitoksia. Huomenta. Siis äh, paljon kiitoksia tästä näistä uusista tiedoista koskien prosessia, miten sovelletaan kyseistä asetusta. Haluaisin esittää kolme kysymystä. 30. maaliskuuta tänä vuonna arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisi sääntelytekniset standardiluonnokset, jotka liittyvät tähän lainsäädäntöön, jota on tullut neuvostosta ja parlamentista. Tähän liittyy erilaisia piirteitä, joita täytyy sitten selventää. Komissiolla on kolme kuukautta aikaa, jotta se voi tukea tai olla tukematta ESMAN esittävää tulkintaa, miten kehitetään näitä sääntöteknisiä standardeja. Ja haluaisin kysyä teiltä, jos komissio toimii kesäkuun loppuun mennessä, mikä on teidän näkemyksenne tästä ESMAN tulkinnasta. Sitten toinen kysymys liittyy indeksien, indeksien käyttöönottona, miten selvitellään, selvitetään tätä indeksiluokitusta, mitkä ovat tällaisia kriittisiä vertailuarvoja. En, alun perin kyllä olemme samaa mieltä siitä, että otetaan käyttöön EONIA-korko, joka kuuluu tähän luokitukseen kriittisenä vertailuarvona indeksinä, mutta haluaisin kuitenkin kysyä komissiolta, kun Euroopan rahoitus, rahamarkkinainstituutin päätöksestä, tässäkin on kuultu rahoitusmarkkinaviranomaisia, jotta ei otettaisi käyttöön tästä Euribor Plus in, in, indeksiä. Siinä oli mukana tiettyjä säädöksiä, jotka, halusin, jotka ovat tässä hyväksytyssä asetuksessa mukana, ja ne velvoittavat pakolliseen tiedonantoon siinä määrin, kun Euribor on tällainen kriittinen indeksi koko tässä skenaariossa, ymmärtääkseni, ja nämä äh, tietolähteet ovat velvoitettuja antamaan toimittamaan tietoa vetolarvaa varten. Uskon, että tämä on herättänyt tietynlaista epävarmuutta markkinoilla tästä, e, että tämä Euribor Plus sen kehitys olisi tavallaan jumiutunut, jäänyt kesken juuri sen takia, että on pakko antaa näitä välittämättä tietoja, koska sitähän joka tapauksessa pankit joutuvat tulevina kuukausina tekemään ja Euribor määritellään virallisesti kriittisenä indeksinä. No, joka epävarmuutta tästä asiasta haluaisin kysyä, miten, te, miten komissiossa arvioidaan sitä, että Euribor Plus-kehitys on nyt pysähtynyt tavallaan, koska joka tapauksessa Euriborin kohdalla Eurobond pitää hyväksyä kriittiseksi vertailuarvoksi. Sitten viimeinen kysymykseni liittyy ennen kaikkea Brexit-vaikutuksiin. Tämänhetkisessä tekstissä on mukana eri vaihtoehtoja, jotta voidaan sitten käyttää EU-ssa vertailuarvoja ja indeksejä, joita on kehitetty kolmansissa maissa. Ja haluaisin kysyä komissiolta, Ovatko nämä eri vaihtoehdot, vaihtoehdot jotka löytävät vertailuarvosta tukeminen, hyväksyntä, puhdas vastaavuus, ovatko nämä riittäviä keinoja jotta voidaan jatkossa käyttää vertailuarvoja, joita on laadittu esimerkiksi tässä tapauksessa yhdistyneessä kuningaskunnassa, vai oletteko te sitä mieltä, että pitäisi tutkia jonkinlaista muun, muun tyyppistä tunnustamiskehystä? Kiitos. Thank you very much for your... Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Kay Swinburne on ilmeisistä syistä pois. Huusiko joku SRN puolesta? Jos ei, puhusiko herra Giegel vihreiden puolesta? Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä ihan lyhyesti. Ensinnäkin täytyy sanoa, että Onpa mukavaa, että täällä valiokunnassa muutkin pukeutuvat rennosti. Tilanne paranee jatkuvasti, jopa vieraamme ovat nyt täällä renno, rennosti pukeutuneena Esmalla ehkä vielä joka parantamisen varaa, mutta muuten äh, olemme tässä nyt tällaista vihreää kulttuurivallankumousta aikaansaamassa. No, äh, yksi asia, ja se liittyy näihin kolmansien maiden äh, järjestelmiin. Olemme kovasti käyneet keskustelua tarpeellisista muutoksista siihen, miten käsittelemme kolmansien maiden tilannetta tulevan valossa. Eli Miten tämä keskustelu otettiin jo huomioon, kun luonnosteltiin tason kaksi toimenpiteitä? Ja voisitteko toiseksi kertoa valiokunnalle, kuinka monta merkittävää vertailuarvoa menee kolmansien maiden hallinnon alaisuuteen tai järjestelmäalaisuuteen ja miten niitä on tarkoitus komission ja ESMAN käsitellä, eli hyväksytäänkö tällainen valvontaviranomaisvastaavuus. vastaavuus katson tässä nyt myös esimerkiksi yhdistynyttä kuningaskuntaa kohti. Olisi mukava kuulla valaistusta näihin kysymyksiin. Kiitos. Uh, Kiitos näistä kulttuurisista ja taloudellisista kommenteista. Ja haluaako joku puhua Jos kysymyksiä ei ole, olemme käyttäneet aikaa tehokkaasti ja palaamme Esman edustajan ja Arjet voi kommentoida meppien kommentteja. Siirtokaudesta, siirtymäkaudesta, jonka parlamentin eri jäsenet ovat maininneet. Mielellämme selkeä tai esim. kysymykset, vastaukset tekstissä, siirtymäkauden kysymyksiä, mutta haluamme selvittää, josko meidän tulkintamme on johdonmukainen sen kanssa, mitä on sanottu. Ja sitä, mitä lainsäätäjä halusi, koska tässä viitataan olemassa oleviin indekseihin, vertailuarvoihin ja siirtymäkauden säännökset koskevat hallinnoijia. Se on ensimmäinen kappale ja viittaus olemassa oleviin vertailuarvoihin. On niihin, viittaa niihin, jotka ovat saaneet luvan äskettäin eli asetuksen voimaanastumisen jälkeen. Jos tuo tulkinta vahvistetaan, olemassa olevat hallinnat voisivat jatkaa uusien arvojen tarjoamista, eli jatkaa toimintaansa. Ja tällä ei olisi häiritsevää vaikutusta. Tarkasteltaisiin olemassa vielä arvoja ja että se huolta, että niitä noudatetaan. Jos lainsäädäntöjä haluaa, voimme tarvittavan selkeytyksen, mutta haluaisimme tarkastaa, että että olette tyytyväisiä, haluatte, että me tarjoamme selkeytyksen. Ja se, että lainsäätäjä haluaa tuota tietä. näemme teidän tarkoituksemme käsitteemme. Monet kysymyksistä olivat pikemminkin komissiolle. Kaikki asiat, jotka koskevat kolmansia maita, ne koskevat pikemminkin nykyjärjestelmän asianmukaisuutta ajatellen Brexittiä. Tämä on lainsäädäntö vallankäyttäjien ja koskeva kysymys, ja niiden täytyy arvioida, mitä uudelleen, mitä tekstiä pitäisi laatia uudelleen. Me emme voi tehdä siellä mitään teknisten standardien tasolla. Olemme ilmaiset kantamme muualla. Olemme puhuneet muista kolmansien maiden järjestelmistä, muista infrastruktuureista ja komissio on myöskin alleviivannut ESA uudelleenarvioinnissa, että mahdollisia muutoksia tuolla voitaisiin tarvita, mutta tämä on enemmän komission teidän ja neuvoston mietittäväksi. Me työskentelemme olemassa olevan järjestelmän pohjalta. Euribor otettiin esille. Se jo on julkisesti tiedossa, että Emni on ilmoittanut, että Euribor Plus ei toiminut. Se ei ollut toimiva kokeilu. Me tarkastelemme vaihtoehtoja tarkkaan FSM-komission ja muiden säätelyiden kanssa – Kuten kerroimme, pyrimme siihen, että siirtymäkausi aiheuttaa mahdollisimman vähän katkoksia viitesopimuksiin, joita Euriborissa käytetään. Sen täsmällisemmin emme voi asiaa ilmaista. Meidän täytyy vielä arvioida vaihtoehdot ja niiden vaikutus. Mutta seuraamme prosessia läheltä jotta katkoksia häiriöitä tulee mahdollisimman vähän. Ja siinä se. Kiitos. Suurin osa kysymyksistä oli kohdistettu komissiolle arvostan kommenttien siirtymäkauden suhteen. Se vaikuttaa järkevältä ja pyytäisin komissiota ja huomioon, että aika rutkalti voin pyytää Koora tai muita varjostelijoita reagoimaan. Komissio. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Kiitän myös Sven, Sven Gigoldia siitä, että hän kommentoi meidän rentoa ulkoasua. Voin vain sanoa, että Svenillä on paljon helpompaa päästä Euroopan parlamentin turvajärjestelyjen läpi, jos on tällä tavalla pukeutunut Silloin on paljon vähemmän tavaraa, mitä pitää lastata siihen nauhalle ja käytämme kyllä kaikki tilaisuudet hyväksemme, jotta voimme vierailla juuri täällä todella rennoissa hyväksyttävillä vaatteilla. Tietysti emme aio tulla kyllä missään varvasti tossuissa edelleenkin täytyy kunnon kengät jalassa, se on ihan selvä Se Kaikkein tärkeintä kuitenkin on tämä siirtymäkysymykset. Esma on jo kertonut tästä varsin herkkautusta prosessista haluaisin nyt tarttua tilaisuuteen ja toistaa, että 51 artiklassa meillä on kaksinaisia siirtelyvaiheen säädöksiä, ensinnäkin yksi kohdassa tarjoajalle, niin kauan kuin tarjoaja toimii markkinoilla ja hänellä on tämä vertailuarvo, silloin hän voi hake, joutua hakemaan lupaa vasta 22 tammikuun alussa, mutta se on selvästi pe, pe, esitetty ver, näissä siirtymävaiheen arvioissa, mutta jos on jo markkinoilla, sitten pitää etsiä lupansa tammikuun 2020 mennessä. Ja sitten toinen kysymys, jos on tällainen käyttäjäperusteinen lähestymistapa. Jos soveltamisen aikana, niin kuin Fabrizio selitti, koskien tätä asetusta 1. tammikuuta 2018. Jos silloin on olemassa oleva vertailuarvo, sitä voidaan edelleenkin käyttää valvotuissa yhteisöissä aina tammikuuhun 20 saakka. On kaksi suojalauseketta. Ensinnäkin tarjoaja itse, jos hän toimii kauppapaikalla, jossa äh, hän voi toimia vuoteen 20 mennessä. Sitten käyttäjät jatkossakin voivat käyttää kaikkea, mitä liittyy olemassa oleviin vertailuarvoihin, niin kuin Fabrizio selitti, ensimmäinen tammikuuta 18 saakka, silloin kun aletaan soveltaa siis vertailuarvoasetusta. Tämä tuntuu varsin kohtuulliselta asteittaisesta lähestymistavasta, kun otetaan käyttöön luvanantovaatimukset varsin pitkänä ajanjaksona. Ja mielestäni tämä on välttämätöntäkin ajatellen sääntelyrakenteita. Ne pitää laatia ja muokata sopimaan uuteen tilanteeseen, koska kuten tiedätte aikaisemmin, vertailuarvon tarjontaa ei liittynyt valvottu yhteisö, piti olla sääntelypuitteet luvanannolle ja sitten piti valvoa tätä myös luvanannon jälkeen. Nyt kuitenkin tämä ei tarkoita sitä, että yhteisö, jolla ei ole vielä lupaa, niin vuoteen 20 mennessä sitä ei voitaisi alistaa valvonnalle. Ja säätelijä voi aina puuttua tilanteeseen, jos on kysymyksiä, jotka liittyvät tietojen mani syötetietojen manipulaatiolla, vaikka Katana ei olisi vielä mikään valvo, luva, luvallinen yhteisö. Sitten näihin kysymyksiin. Mielestäni Toinen hyvin tärkeä kysymys, joka tuli esille, on kriittisten vertailuarvojen tilanne, mitä tapahtuisi, jos kahdelle vertailuarvoille käytetään laajasti koko EU-ssa ja sitten missä tieto lähtee jätteet jakautuvat laajasti EUn alueelle, koska nämä kaksi kriittistä vertailuarvoa, Euribor ja EON ja korko, ovat todella yleiseurooppalaisia vertailuarvoja tietolähdepankit kautta EU-ssa toimivat ja samoin myös käyttäjäyhteisö on sitten kyse liikkeeseen laskijoista, derivatiivisopimuksista, jonaissopimuksista tai myös kiinalainoista, myös kuluttaja sopimuksesta, niin niitäkin käytetään erilaisesti EU-ssa, joten on aivan välttämätöntä, että nämä kaksi kriittistä vertailuarvoa todellakin määritellään kriittiseksi, niin kuin on nyt tehtykin suhteessa Euriboriin, ja olemme toimimassa ihan samoin myös EON ja koron suhteen jos tämä on määritelty kriittiseksi, sitten on tämä kollegiojärjestelmä käytössä ja lakisääteinen tiedon toimittaminen. Tämä pitäisi mielestäni varmistaa jatkuminen, jatkuvuus. Meidän kokemuksemme mukaisesti ei välttämättä tarvitse harjoittaa tätä lakisääteistä tiedonantovelvoitetta, mutta kun tällainen valtti on taskussa vahvana moraalisena vaikuttajana niin näin tiedon toimittajat jatkossakin toimivat. Sitten tähän kysymykseen liittyy Europer Plusin, Europar, Euribor Plussaan siirtymään. Niin kuin Fabricio selitti, johtuen teknisistä syistä, ja kun syötätietoja on varsin vähän, transaktiotietoja on varsin vähän, niin välitön siirtyminen transaktiopohjaiseen vertailuarvoon ei ollut mahdollista tai ei pidetty mahdollisena. Ja tämän takia öö, vertailuarvon tarjoaja päät, on päättänyt jatkaa olemassa olevan vertailuarvon kohdalla, joka perustuu ö, hintatarjouksiin ja sitten työtä tällaisen hybridivertailuarvoon jatkossa. Ja koko tämä prosessi, joka on täysin hallinnoijan harkintavallassa, niin me lainsäätäjinä ja yhteisönä, joka ehdottaa lainsäädäntöä, emme puutu tilanteeseen sen suhteen, milloin tämä muutos tehdään, mikä on paras hetki sille. Tästä tämä kulut markkinoiden ylläpitäjien harkintavaltaan. Se, mitä me olemme tehneet, on luoda puitteet, jotka tukevat tätä siirtymää niin, että nyt kun tämä tulee olemaan EU, Euribor, se on kriittinen vertailuarvo, Euribor teoriassa on alistunut lakisääteiseen tiedon toimittamiseen. Ja jos sitten muutetaan Euriborin metodologiaa, niin se siltikin tulee olemaan silti Euriborin. Sitä voidaan kutsua Euribor plusaksi tai miksi vain haluatte, mutta siltikin sitä pidetään kriittisenä vertailuarvona Euriborina. Toisin sanoen, ei voi alkaa yhtäkkiä kutsumaan Euriboria plussa, plussaksi ja sanoa, että se ei enää olekaan kriittinen, se tulee ainakin aina olemaan Euribor. Ja tämän takia minkälainen muutos sitten tuleekaan ja milloin, kuinka se kestää hallinnoilla, että muutetaan, siirrytään ostotarjouksista transaktioihin, niin aina tämä liittyy sääntelypuitteisiin ja se on ollut ed- aina kriittinen vertailuarvo ja aina on tällainen äh, jäljellä valtuutus toimia, jos puuttuu tiedon toimittamista, jos puuttuu edustavuutta. Tämän määrittelyn myötä mielestäni me olemme antaneet oman panoksemme varmistaaksemme jatkuvuuden, koska minun mielestäni tämä on kysymyksenne ydin, mitä me olemme tehneet ja varmistamme jatkuvuuden se, että määritellään nämä kriittiseksi, näin varmistamme, että sääntelyllä on keinot ja vertailuarvo jatkossakin tulee toimimaan on se sitten vaikka hybridivertailuarvo tai mikä tahansa lopulta sitten kuitenkin transaktiovertailuarvo, se tulee aina olemaan Euribor sama tavoite, joka on määritelty kriittiseksi vertailuarvoksi. Sitten tietenkin kolma iso ryhmä kysymyksiä, todella ajankohtaisia kysymyksiä, nimittäin kysymys siitä, miten toimimme kolmansien maiden vertailuarvojen kanssa, siis vertailuarvot, joita laaditaan EUn ulkopuolella, mutta niitä kovasti käytetään myös EUssa jälleen rahoitusvälineiden liikkeeseen laskijoiden kohdalla koskee myös johdannaisia ja rahoitussopimuksia. Tässäkin periaatteena on, että meillä on kolme tapaa näiden vertailuarvojen kohdalla, jotta niitä voidaan jatkossakin käyttää. Meillä on vastaavuusjärjestelmä, meillä on tunnustamisjärjestelmä ja meillä on tämä tukemis, hyväksyntäjärjestelmä ilmeistä syistä. Vastaavuusjärjestelmä, niin kuin me sitä kutsumme, tulee vaatimaan komission päätöksen. Se on pitkä prosessi ja se ei ole mielestäni sellaista, mitä voimme realistisesti odottaa tapahtuvaksi minkä tahansa kolmannen maan kohdalla 2018 vuoden aikana. Meillä on kaksi muuta maata, jotka ovat nyt prosessissa hyväksymässä vertailuarvosääntöjä. koska Australia, pohtii tätä vanhusta esimerkiksi voisin kuvitella, että jatkossa saamme tällaisia vastaavuuspäätöksiä, koska voi olla myös osittainen vastaus, jos määritellään vain korkovertailuarvo vaikka Japanin kohdalla ja sitten myös riippuen Australian järjestelmät piirteistä, joita olemme tutustu, tarkastelleet, voidaan saada vastaavuus Australiallekin, mutta tämä on kuitenkin prosessi, joka henkilökohtaisesti tai mielestäni, mielestäni tulee kestämään vain ensi vuoden loppuun asti tai seuraavan vuoden 19 alkuun saakka. Tämän takia lain lainsäätäjä, ja me muistamme tämän trilogia-ajolta, on luotu nämä kaksi vaihtoehtoa, tunnustamisen ja hyväksyntämenettelyn. Siis ihan väli, lähitulevaisuus, vastaan tässä myös kysymykseen, mitä tapahtuu kuningaskunnan vertailuarvoille. Meillä on tämä, tämä äh, tunnustamisjärjestelmä, siihen liittyy delegoituja säädöksillä, vältetään se, että ihmiset siirtyvät EUn ulkopuolelle välttääkseen vertailuarvo äh, asetusta ja sitten pyrkiä palaamaan takaisin, takaisin tunnustamisen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että me systemaattisesti kyseenalaistamme vertailuasetuksia, joita laaditaan EUn ulkopuolella johtuen tiedon läheisyydestä ja muista kriteereistä, jotka liittyvät delegoituihin säädöksiin, mutta ei ole mitään objektiivista syytä. Tietysti jos nämä kehitetään EUn ulkopuolella johtuen tietolähden läheisyydestä tai johtuen siitä seikasta, että täällä tarjontaa, tarjonnan keskus on, niin tämä sitten tietysti kuuluu tunnustamisjärjestelmän piiriin ja kansalliset viranomaiset tunnustavat kyseiset vertailuarvot ja niiden jatkuvan käytön. Ja mielestäni tämä on hyvin joustava tapa toimia. Sama koskee endorsement hyväksymisprosesseja. Jos EU tukee teidän vertailuarvon, niin sitä voidaan sitä osa käytettävissä. Tämän pitäisi hälventää välittömiä huolenaiheita, joilla meillä, joita on vuodesta 2019 ilmeisistä syistä. Minä, minulla on lupaa käsitellä niitä asioita tämän enempää. Te tiedätte, että ne meillä on oma neuvotteluryhmä tätä varten, mutta niin kauan kuin puuttuu varmuutta siitä, miten tämä tulee päättymään, on tämä tunnustamisjärjestelmä, on ö, tukemisjärjestelmä ja mielestäni tämä pitäisi riittää tähän siirtymävaiheeseen ja näin vastuullisten viranomaisten pitäisi pystyä tunnustamaan kyseiset vertailuarvot käyttöä varten kautta EUn tai on muita yhteisöjä, jotka sitten tuke, hyväksyvät nämä vetovarot. Sitten pidemmällä aikavälillä jatkossa ehkä siirrymme lähemmäs ver- vastaavuusjärjestelmiä ja hyväksymme tarvittavat päätökset tällä välin. Joten me olemme tehneet tällaisen cliff effects, rotkon kallion kuilu, skenaarion, tähän viitattiin. Meidän pitää olla kuitenkin varovaisia, että tällaista jyrkkää vaikutusta synny, mutta me, mielestäni meillä on välineet käytössä, että voidaan välttää se, että yhtäkkiä eurooppalaiset käyttäjät eivät enää voikaan käyttää näitä vertailuarvoja, koska tämä tietenkin se todella haitallista, koska niin kuin olemme nähneet myös Euriborin yhteydessä, jos vertailuarvoa ei enää olekaan saatavilla tai ei enää ole olemassakaan tai ei ole julkisesti saatavilla johtuen tunnustamattomuudesta, niin silloin on iso ongelma, kun uudelleen neuvotellaan jatkuvista sopimuksista. Me haluamme ehdottomasti tällaisia sen välttää ja olemme siitä tietoisia. Olemme tutustuneet tähän asiaan ja olen myös tietoinen tietenkin tilanteesta joissakin jäsenvaltioissa on tällaisia pitkän aikavälin sopimuksia, jotka liittyvät tiettyihin vertailuarvoihin. Olemme täysin siis tietoisia tästä asiasta. Mielestäni meillä on tarvittavat välineet, mutta jos niitä pitää sopeuttaa ja muuttaa, niin olemme valmiita sellaiseen. Sitten mitä vielä sanon tässä kontekstissa on, että EU ennen kaikkea käyttää näitä verte, vertailuarvoja. Me olemme riippuvaisia vertailuarvoista siinä mielessä. Mm, meillä on juuri nämä kolme äh, välinettä, koska me olemme ihan nettokäyttäjiä vertailuarvojen kohdalla, siksi meidän pitää varmistaa, että niitä on jatkossakin käydessä eikä mitään häiriötä käyttöön synny eikä sopimussuhteisiin. Sitten vielä lopuksi kysymys äh, sääntelyteknisistä äh, standardeista ymmärtääkseni, ymmärtääkseni halusitte meidän arvioivan näitä äh, standardeja ja aiommeko niitä tukea. Emme ole vielä kuulleet kattavia kannanottoja juristeiltamme tässä asiassa. Olemme aika luottavaisia sen suhteen, että voimme ne hyväksyä äh, niitä laadittaessa, kuten aina, oikeusyksikkömme äh, tarkkailee tilannetta ja seuraa, mutta uskon, että nämä sääntötekniset standardit voidaan hyväksyä. Sitten vielä lopuksi pieni selvennys. Me tulemme julkistamaan nämä standardit vastaan nyt puheenjohtajan kysymykseen. Me tulemme julkaisemaan koko tekstin, joka liittyy vertailuarvoihin, toivottavasti jo ensi viikolla. tai siis delegaatojen säädösten tekstin ensi viikolla niin, että teksti on kyllä saatavilla. Mitä ehkä lykätään, ja pyydän tästä anteeksi uudestaan, on se, että komissio tämän hyväksyy. Joten julkaisu tapahtuu, koska konsultaatioikkuna on olemassa, näin teksti on saatavilla. Ja sitten säädös, joka mahdollisesti lykkääntyy, on tämä virallinen päätös komissiokollegiossamme. Kollegi- Sanoin vain tästä selvennykseksi. Sitten vielä lopuksi tuli esille kysymys, jonka Kora sanoi keskityin vain yhden asian, mainitsit IOSKon periaatteet, ja ne ovat tullakin tämä mittatikku, tavallaan vertailuasetu, vertailuarvo, kun tunnustetaan kolmansien meidän vertailuarvoja. Tämä on siis vastaavuutta käytännössä ja tarkoittaa sitä, että täysin sovelletaan IOSKon standardeja kolmessa maissa. Ainoa syy, miksi tämä lisättiin, tehän tiedätte, että IOSKolla on tällaisia opt-out-mahdollisuuksia, säädöksiä ja silloin, joskon standardin noudattaminen hyväksytään, mutta sitten katsotaan, onko niitä täysin sovellettu ja kansalliset viranomaiset tulevat näin tekemään, kun tarkistavat tämän vastaavuuden. Joten tiivistäen että olemme täysin tietoisia mahdollisista kuilu jyrkänen vaikutuksista, mutta mielestäni meillä on tarvittavat välineet, mutta jos vain ongelmia syntyy, niin me tietenkin yhdessä ESMAn kanssa yritämme löytää todella joustavia ratkaisuja, jotta voimme edelleen harmonisoida kolmansien maiden tunnustamishyväksyntäjärjestelmän, että todellakin toimivat käytännössä. Kiitoksia. Thank you very much. Maybe we will... Kiitos. Ehkä vähän aikaa reagointiin. Siirtymäkauden järjestelyjen suhteen on vähän epävarmuutta koskien olemassa olevia toimijoita ja uusia vertailuarvioita yhdistyneen kuningaskunnan suhteen. Katsomme on, että me, meillä kantaa Brexitiin, mutta asetus on valmis kolmasia maita varten ja sitä voidaan soveltaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Te puhutte hyväksymisestä ja sen jälkeen parlamentti voi reagoida. Ja teoriassa on epävarmuutta ja se on valitettavaa, koska aikaa oli rutkalti. Ja minulla on epäselvää, koska RTS hyväksytään. Ajatushan on helpompi, mutta epävarmuutta on vähän. Kora, haluaisitko reagoida? Ja sitten Fernandes myös. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vielä kerran Esmalle ja komissiolle siitä, että vastasitte kaikkiin esittämiimme kysymyksiin. Te annoitte kyllä ihan tyydyttävät vastaukset uh, päähuolenaiheisiimme ja olisi hyvin hyödyllistä, jos voisitte ihan paperille kirjoittaa nämä vastaukset esimerkiksi siirtymäkauden suhteen niin, että ei e, tästä tulkinnasta enää ole minkäännäköistä epävarmuutta. Eli jos saisimme tämän paperilla, se olisi kovasti hyödyksi. Enkä... Mm, en, kerta kaikkiaan näiden delegoitujen säädösten käyttöönottoa ensi viikolla. En enää edes jaksaisi odottaa. Olen kovin innostunut ja kiitos todella yhteistyöstä, joka on ollut avointa, rakentavaa. Ja jos teillä on mitään huolenaiheita tai ajatuksia, voitte äh, kyllä olla varmoja siitä, että nämä mm, puolin ja toisin saadaan varmasti kuuluville. Mekin tulemme teihin ottamaan yhteyttä, jos jotain mielemme tulee. Ja kuulemisiahan järjestetään ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että teidänkin suhtautumisemme on käytännönläheistä. Meillä on yhteistä se, että me haluamme häiritä markkinoiden toimintaa ihan niin kuin mainitsitte. Olemme hyvin riippuvaisia näistä EUn ulkopuolisista vertailuarvoista ja ihan hyvästä syystä otimme käyttöön uuden järjestelmän, mitä tulee tähän tunnustamiseen – koska meillä oli jo vertailuarvoja ja ehkä tämä voisi olla vähän ennakkointia jo ajatellen ja ennakkotapaus ajatellen tulevia tapauksia. Fernandes ei halua puhua. Käsitellään loppu. Ellette voi kertoa RTS-suunnitelmistanne. RTS-suunnitelma on hyväksyä ne kolme kuukautta sen jälkeen, kun saamme tekstit, olemme antaneet ne juristeille käsittelyksi teemme kaikkemme, että se saadaan tehtyä. Kollegat toteavat, että on, Arteassa on helpompi juridisesti käsitellä. Se on kategoriassa, joka toivottavasti etenee nopeammin. It will be next. Onko, hyväksytäänkö se ensi viikolla? The... Ensi viikolla RTS koska tässä on tämä kolme kuukauden asia. RTS tehdä kolme kuukauden sisällä. Ja ensimmäinen luonnos tehdään ensi viikolla, eli tämä koskee delegoitosäädöstä. No ei tässä tarvitse elolaskua käyttää, mutta kolme kuukautta varmaan menee aika nopeasti. Kiitos aktiivisesti osanotosta. Tämä oli syntymäpäivä delegoitujen säännösten arvioinnille. Kiitos vastauksesta. Meillä on 12 minuutin tauko ennen äänestyksiä. sitä pahoillani, että luova selityksemme kravattien käytöstä ei päde parlamentti. Meillä ei ole samoja turvallisuusvaatimuksia. Minun täytyy keksiä joku tarina tästä pukukoodista, mutta varmasti ryhmät tekevät yhtä yhteistyötä näissä tärkeissä asioissa. Hyvää loppupäivää.

Dear colleagues, please take seat uh, because we have a vote. But... Hyvät uh, jäsenet, nyt muutama ilmoitus ennen äänestyksiä vielä sääntöjemme mukaisesti. Fortunately not short announcement. I will try to be uh, ei mikään lyhyt, mutta puhunpa nopeammin sitten. Summary of decision and recommendation of coordinators for... Koordinaattorin suositukset koko kokouksesta 17. toukokuuta, nimitykset. Etusneuvoston päätöksessä kahdenkeskiset sopimukset EUn ja USA välistä vakavaraisuustoimista, mitä tulee vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintaan. Puheenjohtaja hoitaa tämän sitten käteisen EU-tulo ja poistuminen. Tästä ehkä lausunto riippuen vielä siitä, mitä artikla työstöksi soveltan sitten ICARS Euroopasta palvelut, ne ovat lausuntoja, ja sitten mietintö rahoitustoimista investointipankin se valiokunnassa että on siis lausunto, joka kuuluu budjettivaliokunnalle. Muut asiat on lykätty. Talouspolitiikan ohjauskoordinaatit päättivät kutsuta Espanjan, Ranskan, äh, Espanjan paikan päälle tai ministeriötä sieltä sitten päätettiin kuulla esitys valkoisesta kirjasta, kun mahdollista vielä ennen kesää. Todennäköisesti tästä keskustellaan myös täysistunnossa. Ja sitten mahdollinen jatko valkoiselle kirjalle, josta keskusteltaisiin viimeistään eh, Lissabonin kokouksessa marraskuussa, jos vastapuolet voivat tavata heitä näinä päivinä. Sitten Brexitin seuraavat vaiheet, koordinaattorit ehkä järjestävät julkisen kuulemisen. Pitää löytää päivämäärä tälle. Loka-marraskuussa ehkä. Sitten koorditorit lähettävät vastauksia, mitä tulee vetom, tietoihin vetoomuksiin vuodelta 2016. Yksi, ja koordinaattorit valitsevat seuraavan tarkasteluvaiheen, joka on siirretty kesäkuun kokoukseen, seuraavan kokoukseen. Tällaista käsittelytilaisuutta ei ole helmi, heinäkuussa sitten tavataan korkean tason työryhmä koskien kestävää rahoitusta, jos aikaa tälle löytyy, kun nyt päättivät, että puheenjohtajus toimii samoin kuin täysistunnossa sitten kun päättivät myöntää lisää missioita EPPlle. Tästä annetaan korvauksesta muille ryhmille. Sitten Aldekin saattaa saada yhden mission Portugaliin. Sitten vihreiden koordinaattorit tekivät pyynnön ja koordinaattorit päättivät lykätä tutkimuksen, joka liittyy hiljattaisiin EIBn vertailuarvoin sitten hyviä uutisia trilogista, koska veimme loppuun kolme kolmikantaneuvottelua onnistuneesti. Haluaisin onnitella esittelijöitä. Ensimmäinen Sirpa onkin paikalla siis, tai hän ei ole onnittelut, ja onnittelut hänelle vietiin loppuun toinen trilogi Euroopan riskipääomarahastoista ja Euroopan sosiaalisen yrittäjyyden rahastoista. Tässä saatiin aikaan poliittinen sopimus aivan erityisesti hyväksyttiin tässä ESMAan tehostettu rooli ja toimivaltuudet verran varmistavat, tietoja, joita annet, tietoja annetaan ESMalle ripeässä tahdissa ja ESMA voi näitä tietoja käyttää tähtää siihen, että harjoittaa tällaisia vertailuarviointeja, että tulee teknisiin standardeihin koskien lisätietoa viranomaiselle ESMA jakaa sääntelyt anteeksi, täytäntöpanotekniset standardit ja niin edelleen. Manager shall have an initial capital uh, of uh, euro. Eh, Hallinnoit saavat alkupääoman yleisiä kuluja varten kuvataan, miten yritysriskit muun muassa otetaan huomioon liiketoiminnassa. Samoin IFM-direktiivin mukaisesti määritellään riskipääomarahastot ja otetaan käyttöön muutoksia juridisiin puitteisiin, mukaan lukien vaihtoehto johdon toiminnasta ja markkinoinnista. Tekninen taso kuuluu myös tekstiin. Ekonia ja Koreperia tullaan kuulemaan näistä teksteistä seuraavissa kokouksissa sitten ihan samana päivänä vielä saimme aikaan poliittisen sopimuksen arvopaperistamisesta. Onnittelen Paul, Paul Tangia, Otmar Karassia. Tämäkin on huomattava askel eteenpäin pääoma markkinaunionissa. Lainsäätäjät hyväksyivät muuttaa tilannetta vakavaraisuusasetuksen mukaisesti ja antaa erityislupia arvopaperi, eh, YSL-arvopaperistamisessa. Kompromissin kautta saadaan yhtäläiset mahdollisuudet jäsenvaltioiden kesken, millä on erilaiset valtion velkatilanteet. Mm, Samoin CR mukaisesti pidettiin kiinni tietystä arvopaperistamisvaatimuksista. Sitten YSL-kysymyksessä päätettiin pitää kiinni olemassa olevista säännöistä ja otetaan käyttöön tiedon antovelvoite riskeistä ja sitten tarkistetulauseke, jonka mukaan komissio arvioi mitä tahansa riskeitä syntyy liikkeeseen laskijoista. Sovittiin myös että tarkistetaan liikkeeseen laskijoiden arvopaperistoimintaa ja varmistetaan, että sääntöjä noudatetaan YSL-sääntöjen mukaisesti. The code legislators agreed to mandate... Säätiöt päättivät antaa suuntaviivoja YSL-arvopiristamisestä ja pitää tilanteen suurin piirtein samalla tasolla. Päätettiin myös lykätä usealla kuukaudella sitä, että aletaan soveltaa tätä vasta heinäkuussa 8, vuonna 2018. jotta markkinaosat voivat sopeutua näihin uusiin sääntöihin. Sitten kun on tehty teknistä työtä, että voidaan soveltaa tätä poliittista päätöstä sekä neuvosto, unohdin vielä mainita, mitä jo aikaisemmin oli saavutettu. Makrovakauspuitteiden kohdalla ja samoin tähän liittyy avoimuus, joka liittyy ö, tiedon säilyttämiseen Sitten kun aletaan soveltaa tätä poliittista päätöstä, sitten sekä parlamentti ja neuvosto hyväksyvät lopullisen tekstin sisäisten menettelynsä mukaisesti. Ja vielä lopuksi veimme lopun kaksi trilogia eurooppalaisesta tilasto-ohjelmasta. Yksi trilogi asetusluonnos on täydennetty eri tahoin. Pyritään vähentämään köyhyyttä, otetaan huomioon maahanmuutto, virrat, sukupuolen väliset erot ja tietojen asianmukaisuus. Nämä asiat olivat esillä parlamentin kannanotossa. Nyt sitten kaksi jatkuvaa trilogia jonkin verran on edistetty kahden trilogin jälkeen, kun on tarkistettu tätä asetusta. Ensimmäinen trilogi 21. toukokuuta antoi kaikille osapuolille tilaisuuden esitellä omat kantansa suurimmasta osasta poliittisia kysymyksiä. Toisessa trilogissa kuudes, kuudetta valmisteleva työtä komissio on tehnyt mahdollisesti sen, että voitiin kunnolla keskustella asioista, jotka liittyvät täydentävyyteen, hinnoitteluun, verotukseen, eri esi- etuoikeusasemaan. Vain kysymyksistä vielä pitää keskustella, erityisesti mitä tulee rahoitukseen ja hallinnointiin, mutta seuraava trilogi on, on tarkoitus pitää 12. kesäkuuta Strasbourgissa. Rahanpesun vastainen trilogi pidettiin eilen. Me keskustelimme siitä, miten määritellään todelliset omistajat ja minkälaisia kynnyksiä käytetään, miten saadaan tietoa tuosta omistajista, edunsaajista – neuvosto voi myös kieltää julkistamisen juridisin keinoin. Mutta silti keskustellaan edelleen tästä luottamuksesta sitten säännöt, joita sovelletaan poliittisesti merkittäviin henkilöihin. Sitten on auditoitu jäsenvaltioiden veron vastaisia järjestelmiä. Pyydän nyt anteeksi, että tähän meni näin paljon aikaa, mutta se oli kyllä tarpeen ja välttämätön. Tästä voimme siirtyä äänestämään. Pyytäisin teitä suorittamaan tällaisen tarkistusäänestyksen, jos alkaa. The vote. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyvä. Sorry.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 Sopiko, että käytät puheenvuoron äänestyksen jälkeen ennen äänestystä? No sitten ihan lyhyesti Kora esittelijän puolesta. Kiitos tosiaan Michael Toirin esittelijä esittelijän puolesta, joka valitettavasti ei tänään pääse paikalle ihan lyhyesti. Esittelijä haluaa kiittää kollegoita erittäin rakentavasta yhteistyöstä tässä työssä ja aikansaadusta edistyksestä. Kompromissitarkistukset eh, erittäin tasapainoisesti hänen mielestään eh, ottavat huomioon eri kannat eh, varjoesittelijöiden laaja yhteisymmärrys on se, että määräaika voisi olla kunnianhimoisempi ja tämä heijastuu myös mietintöön. Kansallisilla viranomaisilla usein ei ole kannustimia toimia nopeasti ja ratkaista eh, kaksoisverotuskiistoja. Usein nämä eh, käsittelyajat ovat jopa kaksi vuotta tai yli tämän. Eli tässä kyllä tarvittaisiin eh, toimivaltaisten viranomaisten Äh, ryhdistäytymistä. Ja näin jäsenvaltioiden tulisi äh, tarjota äh, voimavaroja, niin inhimillisiä kuin teknisiäkin voimavaroja asian pikaisempaan käsittelyyn. Ja näin saadaan hyödyttyä sisämarkkinoista kaiken kattavasti. Edelleen tai jälleen esittelijä vielä kiittää erinomaisesta yhteistyöstä paitsi varjoesittelijöitä ja Ekonin sihteeristöä, kaikkia jäseniä samoin. Kiitos paljon. Kiitos. Ja nyt sitten äänestykset. Tarkistus 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 149 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin. Tarkistetaanpa koneellisesti. 149 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173, 174 ovat identtiset puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 173, 174. hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty mielestäni, mutta tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 177 puolesta vastaan tarkistus. No, täällä on aika ainutlaatuisia poliittisia yhteenliittymiä, joka kerta erilaiset välillä SD ja e, CR yhdessä ja sitten taas muita kokonaisuuksia. Äänestys on päättynyt. No tämä on hylätty. Sitten äh, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi eh, KA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 mm, toinen raukesi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mitä? Apparently we skipped 178. Nähtävästi 178 hypättiin yli. Pahoittelut. Palataan sivulle 12 puheenjohtaja äänestyslistassa. 178 puolesta vastaan. Tarkistus 178. Äänestys on alkanut. Vielä kaksi ääntä uupuu. Äänestys on päättynyt. Päättyykö se? Hylätty. Ja nyt palataan tuonne 33 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hylätty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan. Tarkistus 42 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan tarkistus, 79 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 80 puolesta vastaan ja hylätty. 81 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tuo 81 vielä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 7. No. So, ah, 87 Joo, 7 ja 82 raukeavat. No niinhän se olikin. Kylläpä kyllä näin juuri. 83 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Loppu. Äänestyskomission ehdotus näin muutettuna, nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksyttyä, niin 41 puolesta yksi vastaan, yksi tyhjä. Ja sitten meillä on lainsäädäntöpäätöslauselmaesitykseen vielä tarkistus, tämäpä originellia. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Hylätty, mutta katsotaanpa tämä vielä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. On se hyväksytty, joten lainsäädäntöpäätöslauselman esitys on hyväksytty näin muutettuna. Eikä enää äänestetä, koska tässä hän meillä on uusi työjärjestyksen sääntö tätä koskien. Onnittelut esittelijälle. Thank you over there, guys. Yeah, we have so need to read the. Uh... Okay, so. Uh, next. Seuraava kokous. Mutta ennen kuin vielä yksi henkilökohtainen huomio. Haluaisin kiittää ja toivottaa onnea omalle avustajalleni niin Laura Fornisanolle. Hän lähtee parlamentista monien vuosien jälkeen ja haluan toivottaa hänelle kaikkea hyvää jatkossa ja uudella urallaan. Ja hän tulee tekemään merkittäviä asioita jatkossakin. Kiitokset paljon Laura.